arvoa FTVn aloittamiselle 11, jäsen, 11 jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, olemme käsitelleet tämän asian nyt loppuun. Äänestys pidetään huomenna kello 12.30. Ja me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin herra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 Euroopan unionissa tällä vuosituhannella emme ole mitään barbaria, me olemme järkevien ihmisten sivilisaatio. Tämä järkevyys nimenomaan edellyttää, että me huomioimme myös eläinten hyvinvoinnin – Eläimetkin voivat tuntea kärsimystä ja tuskaa. Ne ovat eläviä olentoja ja heidän täytyy, niiden täytyy myös pystyä saamaan arvokas kohtelu. Tämä liittyy myös eläinten kuljetukseen, josta nyt siis keskustelemme. Me saimme kertomuksen eläinten kuljetuksesta komissiolta yli neljä miljoonaa lehmää, neljä miljoonaa vuotta ja lammasta ja myös 15 miljoonaa hevosta kuljetetaan vuosittain Euroopan unionissa. Suuri osa kuljetuksista kestää yli kahdeksan tuntia. Ja lukunottamatta hevosia, näiden eläinten kuljetusten määrä vain kasvaa kasvamista vuosi toisensa perään. Siksi me tarvitsemme lainsäädäntöä. Mutta usein tämä on vienyt paljon aikaa, siksi me tarvitsemme hyvin tehokasta valvontaa kuljetuksissa. Eiköhän nyt ole tullut korkea aika miettiä vakavassa hengessä myös ajatusta, jota monet kansalaisjärjestöt ovat peräkuuluttaneet nimittäin, että meidän pitäisi jotenkin rajoittaa kuljetuksen kestoa korkeintaan kahdeksan tuntiin. Sitä paitsi tämä on myös suositus, jonka maatalousvaliokuntakin on hyväksynyt. Jos se kestää vähemmän, se kuljetus se on hyväksi myös eläinten hyvinvoinnille. Ja näin myös liha on parempi laatuista, koska hyvin tiedämme, että jos eläin on stressaantunut, niin se vaikuttaa myös lihaan, nimittäin siitä löytyy tiettyjä myrkyllisiä aineita. Kuljetuskustannukset eh, menevät kuitenkin maanviljelijöiden harteille. He saavat vähemmän tuloa koska liha on huonompi laatuista, mutta kuluttajat joutuvat maksamaan pitkien kuljetuksen takia korkeamman hinnan. Siksi meidän täytyy kuljetuksia rajoittaa. Näin voimme ehkä edistää myös jalostusta paikallisemmin lähellä kasvatuspaikkaa. Näin jalostusteollisuus ei keskittyisi niin paljon, koska se ei ole hyvästä. Eli meidän täytyy ruveta hajauttamaan myös tätä teollisuutta. Eli me olemme esittämässä kahdeksaa tuntia kuljetuksen enimmäiskestoksi, mutta totta kai voidaan tehdä erilaisia poikkeuksia. Tämä koskee varsinkin syrjäseutuja ja saarialueita, missä tätä on vaikea noudattaa. Meidän täytyy pystyä löytämään tässä keskustelussa järkevät puitteet. Emme saa sulkea silmiä myöskään vaikeita tilanteita, koska emmekä myös kansalaisten vaatimuksilta, koska allekirjoituksia on tullut miljoonan verran. Eli meidän täytyy yhteiskunnassamme myös kantaa huolta näistä kysymyksistä ja miettiä komission esitystä, jossa ei ole puolesta näitä asioita mietitty ilman, että edes perusteluita annettu. Minä toivon, että te hyväksytte tämän mietinnön ilman tarkistuksia. Nimittäin me olemme valikunnassa tehneet hyvää työtä ja saaneet aikaan kohtuullisen sopuratkaisun, mistä haluankin kiittää kaikkia maatalousvaliokunnan jäseniä, kuten myös muita kollegoja, jotka ovat osallistuneet eläintensuojelun interryhmään. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Mahatma Gandhi totesi, että kansakunnan suuruus ja sen moraalinen taso voidaan mitata sillä tavalla, miten eläimiä kohdellaan. Me käytämme kulutukseen eläimiä talouteemme ja todennäköisesti tämä ei lähitulevaisuudessa tule muuttumaankaan, mutta Tällä hetkellä meidän pitäisi tehdä kaikkemme, kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin eläinten kärsimyksiä vähentää. Mutta meidän pitäisi tehdä myös kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin eläinten kärsimykset kaikilla alueilla, joissa käytetään viimeinen virke vielä puhemies. Kuljetuskeston rajoittaminen on tärkeä kysymys eläinten kohdalla. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä, komissaari Borg. Kiitos hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Olen hyvin iloinen, että minulla on mahdollisuus puhua teille täällä parlamentissa tästä herkästä ja tunnepitoisesta aiheesta, joka liittyy ja jossa on ollut mukana niin paljon Euroopan parlamentin jäseniä ja monet kansalaisetkin ovat tähän puuttuneet. On selvää, että eläinten kuljetusaikoja täytyy rajoittaa. Me varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että kun eläimiä kuljetetaan, täytyy kunnioittaa ja pitää kiinni asianmukaisista kuljetusstandardeista – Marraskuussa 2011 komission hyväksytty teksti osoitti, miten on asetus 1 kautta 2010, sen täytäntöpano on parantunut, mutta tilanne olisi voinut olla ja sen pitäisi olla parempi. Täytäntöönpanon osalta on vielä parannuksen varaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tärkeimmässä asiassa täytyy olla lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano. Haluaisin nyt puhua esittelijän herra Wojciechowskin mietinnöstä ja haluaisin kiittää häntä tästä hankalan aiheen käsittelemisestä. Kaikista monimutkaisin aihe tässä on maksimikuljetusaihe. EFSAn viimeisin lausunto aiheesta on se, että ei ole mitään tieteellisiä todisteita sille, että täytyisi ottaa samat kuljetusajat kaikille eläimille. Täytyy ottaa kaikki kuljetuksen eri aspektit huomioon. Olen iloinen siitä, että mietinnössä tuetaan komission näkemystä parantaa lainsäädännön täytäntöön panoa. Ja tässä on monia askelia otettukin eteenpäin, mukaan lukien se, että on harmonisoitu jäsenvaltioiden kontrolliraportointi. Olen iloinen, hyvä puhemies, että tänään voin ilmoittaa teille, että tästä päätöksestä tullaan keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa ja komission pitäisi hyväksyä tämä ensi vuoden alussa. Haluaisin mainita myös komission eläinlääketiedekomitean päätökset. Tässä järjestetään jatkuvia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan jakaa parhaita käytänteitä tämän asetuksen Täytäntöönpanosta panosta. 2013 vuonna tullaan toteuttamaan tämän nimenomaisen asian osalta useita tutkimustyömatkoja. Tällä tavalla mukana matkoilla on neljä asiantuntijaa jäsenvaltiosta, jotka matkoilla, jotka suuntautuvat toiseen jäsenvaltioon. Tässä on tärkeitä tavoitteita. Ensinnäkin No, tässä voidaan viedä jäsenvaltiosta toiseen parhaita käytänteitä. Toiseksikin tässä tulee tuodaan yhteen viranomaisia, jotka vastaavat valvonnasta, esimerkiksi Hollannista, Saksasta tai Kreikasta, ne viranomaiset, jotka ovat vastuussa näiden maiden kautta kulkevista suurista eläinkuljetuksista. Tässä on paljon erilaisia aloitteita tuloillaan, mukaan lukien se, että parannetaan eläinten kuljetusten valvontaa hyödyntämällä paremmin navigointijärjestelmiä. Kansainvälinen yhteistyö eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kolmansissa maissa ja tämän lisäksi työstämme myös kansalaisille suuntautuvaa viestintää. Teemme yhteistyötä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa niin, että voidaan parantaa tietoisuutta tästä asetuksesta, mutta tässä on tiettyjä seikkoja mietinnössä, joista komissio ei voi olla yhtä mieltä. Mukana on esimerkiksi näitä eri tutkimusehdotuksia mutta komissiohan voi toteuttaa näitä tutkimuksia ja laatia raportteja vain kun ne ovat tarpeen. Emme ole myöskään yhtään mieltä siitä, että tämänhetkinen EU-lainsäädäntö on suoraan vastuussa siitä, että eläimiä kuljetetaan niin pitkiä matkoja. Tämä lainsäädäntö mahdollistaa kyllä riittävän joustavuuden pien teurastomoille niin, että ne voivat taloudellisesti selvitä samalla kunnioittaen EU-lainsäädäntöä ja hygieniasäädäntöjä. Lopuksi voisin todeta, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, että komissio on erittäin kiitollinen parlamentin panoksesta ja kiinnostuksesta tähän, kiinnostuksesta tähän aiheeseen. Me emme välttämättä aina ole yhtä mieltä samoista kaikista asioista, mutta meillä kaikilla, me on, kaikilla on sama tavoite, eli se, että eläimiä kuljetetaan sillä tavalla, että niiden hyvinvointi turvataan. Kiitos herra komissaari. Nyt sitten valiokuntien kannanotot. Envi-valiokunta. Martina Andersson, olkaa hyvä. Kiitos huolimatta neuvoston eläinten kuljetusasetuksesta, joka 2005 vuodesta asti on voimassa, on edelleen merkittäviä ongelmia olemassa. Asetusta ei ole toteutettu, koska on hyvin vähän sitä täytäntöön pantu. Meidän pitäisi vastustaa tarpeettoman pitkiä kuljetusaikoja teuraseläimillä. Ei siitä syystä, että siinä loukataan eläinten hyvinvointimääräyksiä, vaan ihan eläinten kunnettamiseksikin. Ja myös siitä syystä, että pitkät kuljetusajat johtavat huonoon hygieniaan ja myös tautien leviämiseen ja tarttumiseen. Tämän lisäksi Stressaantuneet eläimet tuottavat toksiineja, mikä vaikuttaa puolestaan lihan laatuun. Kuluttajat haluavat myös hekin lyhyitä kuljetusaikoja, eikä tätä voi sivuuttaa. Kuusi miljoonaa eläintä jopa viedään eläiminä teurastukseen kautta Euroopan unionin. He ovat karjaa, jota meidän on kunnioitettava myös hyvinvointia ajatellen. Kiitoksia. Kiitos. Tästä sitten liikennevaliokunnan puolesta Decantes Pascual. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kuljetusstandardit ovat vain yksi parametri eläinten hyvinvointia mittaessa. Jos kuljetus kalusto ei ole asianmukaisesti varustettu esimerkiksi tuuletuksen ilmastoinnin osalta, niin lyhyet kuljetusajat eivät auta mitään. Eurooppalainen hyvin, eläinten hyvinvointilainsäädäntö on kaikista kunnianhimoisempaa koko maailmassa. Eläinten hyvinvointi on paljon riippuvaisempi kuljetusolosuhteista kuin kuljetuksen keskus, kestosta. Haluaisin sanoa, että liikennevaliokunnan lausunto on kaikista tasapainoisin. On todella harmi, että joskus on sellaisia osioita täällä, joissa takana on tiettyjä etuja, tiettyjen maiden etuja. Esimerkiksi maat, jotka haluavat viedä jäädytettyjä elintarvikkeita. Minkä takia näitä sääntöjä sovelletaan vain teuraseläimiin eikä mm, esimerkiksi muihin tuotantoeläimiin. Kiitos. Sitten ryhmien puolesta ensimmäisenä Rova es. Äh, Delange. E eh, Kiitos puhemies. On sanottu, että EPP ja Eh, eläinten hyvinvoinnin osalta. Me elämme eh, tietysti ideaalitilanteessa tämä olisi hyvä ehdotus. Kuitenkin kuljetusten kesto on tärkeä kysymys, mutta kun katsotaan lainsäädäntöä, joka perustuu perustuu kuljetusolosuhteisiin, niin kuin 2004, niin silloin pitäisi olla jonkunnäköinen selkeä seuraamusjärjestelmä niin, että ei rankaista niitä, jotka ovat kunnolla täytäntöönpanneet lainsäädäntöä ja varustaneet kuljetuskalustoaan. Tästä voimme oppia aikaisemmasta asetuksesta ja sen täytäntöönpanosta voimme oppia ja komissio nyt pesee kätensä vastuusta tässä kysymyksessä ja senpä takia eh, on hyvin komissio lähestyy asiaa näin. Miksi komissio nyt kertoo meille, että jäsenvaltioiden valvonnassa on suuria eroja ja toisaalta te ette ole yhtään lisänneet omia tarkastuksianne jäsenvaltioihin. Jos katsotaan eroa seuraamuksissa, niin on esimerkiksi äh, rahdin osalta seuraamuksia, mutta ei eläinkuljetusten osalta äh, seuraamuksia. Joten meidän täytyy parantaa jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa. Ja tästä syystä eh, ei riitä, että katsotaan enimmäiskuljetusaikaa. Huomenna tai koitamme saada tämän kahdeksan tunnin eh, kuljetusajan teuraseläimille. Eh, hyvä näin. Viimeksi kun tätä asiaa käsiteltiin, meillä ei ollut sanavalta, koska me emme olleet mukana lainsäädäntötyössä, mutta tällä kertaa kertaakaan komissio ei ole ryhtynyt mihinkään riittäviin lainsäädäntöaloitteisiin tällä alalla. Minä olin tämän kahdeksan tunnin ehdotuksen yksi laatija – ja haluan kiittää esittelijä tästä hyvästä työstä ja me äh, suosittelemme tätä tälle talolle. Rova Kadenbach. Äh, kiitos komissaari. Vuodesta 1997 alkaen EU:ssa on ollut sääntöjä eläinkuljetuksista ja eläinten äh, hyvinvoinnista, jotka 2005 uudistettiin ja viimeiset uudistukset osoittivat, että joku osa on parantunut, mutta ei, suurin, suurin, ei suurinkaan piirtein kaikki minä haluan yhtyä aikaisempaan puheenvuoron, koska me sanoimme, että komissiolta pitäisi saada lisätietoa ja, ja, ja, ja tietoa nykytilanteesta eikä menneisyydestä. Me toivomme sellaista lainsäädäntöä, jolla voidaan taata, että eläinsuojelua, eläinsuojelusta kunnioitetaan ja tämä kahdeksan tunnin enimmäismäärä pitää olla ehdoton. Kuitenkaan sekään ei saa perustua sellaisiin tietoihin, joilla ei ole mitään tieteellistä taustaa. Ja luonnollisesti sosiaalidemokraatit ovat saaneet yli miljoona allekirjoitusta omaan vetomukseensa tähän, tämän kahdeksan tunnin enimmäiskuljetusmäärän Toisaalta säännösten toteutettavuus ja täytäntöönpantavuus on hyvin tärkeää. Luonnollisesti meidän pitää varmistaa valvonnalla eläinten suojelu, mutta toisaalta sellaiset alueet, jotka eivät pysty kahdeksan tunnin enimmäiskuljetusaikaa täyttämään, niille pitää antaa kuitenkin jonkunnäköiset mahdollisuudet poikkeusjärjestelyin, jotta ne pystyvät osallistumaan myös tämän tämän alan tuotantoon. Me haluamme että eläinkuljetusten määrä vähenee ja haluamme, että kuitenkin saamme aikaan sen, että kuljetusajat vähenevät. Ja tämä onnistuu vain, jos valvontaa tiukennetaan ja jos saamme jäsenvaltiosta vertailtavia ja luotettavia tietoja. Ja näiden olemassa olevien tietojen perusteella emme pysty vielä ollenkaan tätä äh, takaamaan. Minä haluan pyytää komissiota äh, painostamaan jäsenvaltioita, mutta tekemään myös omat läksynsä komissiossa niin, että valvonta ja nämä ehdotukset, jotka esitykseen sisältyvät, äh, täytäntöönpannaan, koska vain näin saamme eläimiä myös jatkossa suojeltua. Kiitos, Rova Paulsen. Seuraavaksi. Tack. Kiitos, herra puhemies, hyvä komission jäsen ja esittelijä. Tämä on hyvää homma, jonka olet saanut aikaan kärsivällisesti. Minä tiedän eläinten suojelu ja hyvinvointi, varsinkin kuljetusten osalta, herättää valtavan voimakkaita tunteita. On niin moni alue niin paljon, mutta meidän kaupungistuneissa maailmassamme valitettavasti yhä useampi tietä yhä vähemmän luonnosta, elämästä ja kuolemasta myös tämän eläinten ja kasvien kohdalla. Demokratia perustuu, jos se johonkin perustuu, niin sen täytyy perustua aina kompromisseihin. Kompromissin täytyy perustua parhaiseen tieteelliseen tietoon ja näyttöön, toisin sanoen pitkään käytännön kokemukseen. Mutta, ja tämä on erittäin tärkeä, mutta Nimittäin meidän täytyy perustaa toimimme faktaan demokraattisessa päätöksenteossa, mutta kyllä siinä mukana täytyy olla myös sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja eettiset näkökohdat. Kaik- taustalla on toki aina faktaa. Alderyhmä tukee esittelijää Meillä on puhui, tarkistusluettelossa vain yksi miinus kohtaan 14, viides alaosa, missä pyydämme kielteistä kantaa. Muutoin voimme sitä kokonaisuudessaan tukea. Kiitos. Herzlichen Dank. Herr Kiitos. Seuraavana herra Eickhout. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de rapporteur ongelooflijk bedanken voor al zijn werk. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja siitä, että hän on esitellyt tämän näkemyksensä nyt Euroopan parlamentille liittyen euro, eläten turvallisuuden parantamiseen kuljetuksen aikana. Minä olen yhtä mieltä tästä päätöslauselmasta, jota täällä käsitellään. Mutta jos me sanomme, että tämä päätöslauselma puhuu hyvin selvästi kahdeksan tunnin kuljetusrajasta, jota me tuemme, niin silloin minulla kyllä nyt on aivan eri tekstit täällä käsissäni, koska tässä päätöslauselmassa sanotaan, että ei ole, täällä ei ole mitään tieteellisiä todisteita ja kysytään, että voisiko komissio nyt vielä pohtia huolella näitä kuljetusaikarajoituksia. No tämä on aivan liian löyhä sanamuoto. Minä olen esittänyt vaihtoehtoisen päätöslauselmaehdotuksen, jossa on mukana esittelijän teksti muuten, valmistelijan teksti muuten paitsi nämä kaksi kohtaa, josta, jossa tästä tulisi pikemminkin velvoite kuin pelkkä pyyntö. Ja tämä muotoiltaisiin eri tavalla. Eli vaaditaan, että sovelletaan tätä kahdeksan tunnin rajoa, Tämä olisi kirjallinen ja Tällä voitaisiin vahvistaa esittelijän tekstiä. Meidän pitää olla hieman tiukempia kuljetusaikarajoituksen osalta. James Nicholson. Kiitos. Seuraavaksi James Nicholson. Uh, thank you very much indeed, President. Kiitos. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä hyvin tehdystä työstä. Tämä on vaikea työ Tiedämme, kuinka tunteenomaisesti asiaan suhtaudutaan. Niin kuin komissaarikin sanoi, tämä on tunteenomainen kysymys monelle. Siipikaren kuljetukset ovat tärkeä kysymys. Kukaan varmasti ei vastusta elävien eläinten liian pitkiä kuljetuksia. Varsinkin mutta kuitenkin, jos tällainen tapahtuu, niin silloin pitää olla säännöt, jotta kuljetus tapahtuisi mahdollisimman humanilla, inhimillisellä tavalla. Kun lihakarjaa kuljetetaan, niin parempi olisi kuljettaa niitä ruhoina kuin elävinä. Ja itse asiassa, jos sallitaan niin jos tämä sallitaan, niin elävien eläinten kuljetus varsinkin syrjäseuduilta tulee se vain lisääntymään. Ja pitää saada tasapaino toisaalta eläinten hyvinvointiin, hyvinvointitason korkea taso ja toisaalta täytäntöön pantavat säännöt. Pitää myös ottaa huomioon tiettyjen alueiden maantieteellinen sijainti niin, että säännöt eivät syrji missään jäsenvaltiossa, missään, millään alueella toimijoita, jotka ovat tällä alalla toimia. Kiitos. Seuraavana Alfred Rubiks. Kiitos. Kiitos puhemies. Minun ryhmäni tulee tukemaan tätä äänestyksessä. Toivomme kuitenkin, että, että myös pienet teurastamot voivat toimia. Ne taistelevat myös työttömyyttä vastaan pienillä paikkakunnilla. Toiseksi komission pitäisi, komission pitäisi tehdä sellaisia sopimusmalleja, joissa kävisi ilmi, missä lämpötilassa kuljetukset tapahtuvat, kuinka paljon vettä pitää eläimille olla saatavilla ja niin edelleen. Pitäisi olla myös pakolliset vaatimukset kuljetuskalustolle. Dots, Kiitos, Sörvän Dots. Oh, Pyydän anteeksi, herra Eglund. Puhemies, meillä on riittävä lainsäädäntö eläinten suojelua varten. Meillä ei vain täytäntöpano nykyisessä säännöksessä. Yhdistelmän kuningasminen on kaksi tarkastelu, tar- tarkastustahoa ja usein ovat myös teurastamoilla markkinoilla, missä puretaan eläimiä ja katsovat, minkälaiset rekat ovat, onko siellä riittävät alustat ja oikein sisäiset osastot, onko se ilmastoitu oikein. Ja sitten tutustuvat eläimiin, ovatko suurin piirtein samaan kokoisia kaikissa osastoissa ja onko erilaiset eläimet erotettu toisistaan. Onko, onko siellä heikkoja eläimiä tai sairaita tai juuri poikineita eläimiä. Ja jos ei ole tyytyväisiä, niin sitten siihen puututaan. Minä en halua, että poliitikot puuttuvat tähän. Tämä, jos muut muualta tulee poliitikot, jotka vielä kannattavat härkätaistelua, tulee jotain tästä nokkaa koputtamaan. Nämä luvutkin ovat pelkästään ihan satunnaisia. Tämä on pelkkää politiikkaa. Danke. Nun No kiitos. No niin, nyt mennään oikeassa järjestyksessä. Seuraavana Diane Dots. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin tärkeästä asiasta ja sen työstämisestä. Tämä on tärkeä asia, jota ei pidä käyttää romuttamaan sitä hyvää työtä, mitä maatalous- ja kuljetussektorilla on jo tehty. Tässä on luotu sääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetuksen aikana. Tässä on koulutusvaatimuksia ja muita vaatimuksia, joita on esitetty kuljetusyrityksille. Tässä ei ole kuljetusyrityksen eikä maan karjakasvattajien etuna heikentää eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana, vaan lainsäädännöstä täytyy pitää kiinni. Niin kuin monessa EU-lainsäädännössä, me tarvitsemme lisää selvyyttä, jotta voidaan vähentää epäselvyyksiä paremman selvyyden kautta kenties tulee vähemmän tulkintaongelmia jäsenvaltioissa säännösten osalta. Tällä hetkellä meillä on sellainen asetus, joka mielestäni ei, jota ei asianmukaisesti panna täytäntöön EU-jäsenvaltiossa. Ennen kuin uusia asetuksia annetaan, meidän täytyy puuttua tähän ö, täytäntöönpanon panemottomuuteen. Eläinten hyvinvointi on äärimmäisen tärkeää Pohjois-Irlannin taloudellekin. Tällä tavalla esimerkiksi maanviljelijät löytävät potentiaaleja ostajia. Jos kuljetusmahdollisuuksia ei ole, niin silloin kasvattajat ovat paikallisten dominoivien teurastamojen varassa. Me tarvitsemme korkeat eläinten hyvinvointiin liittyvät standardit, mutta myös sellaiset säännöt, jotka voidaan panna täytäntöön asianmukaisesti. Seuraavaksi kollega Jegle. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää. Hän on tällaisella emotiivisella alalla tehnyt hyvää työtä kuitenkin ja minusta päässyt myös hyvään tulokseen. Ja jos varsinkin jos äänestetään niin huomenna kuin mitä hän ehdottaa. Me puhumme tässä teuraseläimistä, ei kotieläimistä, joita varmasti kuljetetaan hyvin. Tärkein edellytys on johdonmukainen lainsäädäntö ja valvonta kaikissa jäsenvaltioiden kolkissa. Jäsenvaltioita vaaditaan jotain ja komissiolta vaaditaan jotain. Tässä on kyse eläinten hyvinvoinnista. Toiseksi meidän tavoitteemme on saada hyviä kilpailuedellytyksiä ympäri EUta alalla kuin alalla. Toiseksi tämä mietintö ei saisi jäädä kiinni siitä, että ollaanko nyt kahdeksasta, päästäänkö kahdeksan tunnin enimmäiskuljetuksiin vai ei. Tämä rajoitus kahdeksaan tuntiin on ohjearvo, kuitenkin maantieteellinen sijainti ja muut tekijät pitää ottaa huomioon. Se on kuitenkin tärkeä perusedellytys tässä esityksessä. Tähän ei ole koskaan päästy ja sen takia on hyvä, jos siihen päästäisiin. Haluan korostaa vielä, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota kuljetukseen, mutta yhtä lailla myös kuljetuksen reunaehtoihin. Ja näihin vaatimuksiin pitää todella saada täytäntöönpanoa. Euroopassa kuljetettujen eläinten määrän pitää vähentyä ja senpä takia parlamentti tässä mietinnössä ja toisessa maatalouspolitiikan pilarissa pitää vaatia lyhyitä kuljetuksia jo, ja, ja sitten teurastus pienissä paikallisissa teurasto- teurastamoissa, joka olisi järkevää. Me olemme tämän järjestelmän rikkoneet eurooppalaisella lainsäädännöllä ulkomailta tulee jäätytettyä lihaa vai, ja miksi sitten meillä ei voisi hyväksyä jäädytettyä lihaa, joka on teurastettu pienessä paikallisessa teurastamossa EU-ssa. Erik. Herra seuraavaksi. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin nyt todeta, että voin tukea paljolti komission kertomuksen päätelmiä, kuten myös esittelijämme tekemää työtä. Haluaisin muuten kiittää häntä nykyinen sääntely on johtanut siihen, että on aika lailla pystytty kohentamaan eläinten kuljetusoloja teuraskuljetuksissa, mutta edelleen on työsarkaa yhdenmukaisessa täytäntöönpanossa, kun ajatellaan mitä sääntöjä nykyään on eri jäsenvaltioissa. Meidän täytyy vahvistaa tarkastuksia, luoda hyviä käytänteitä ja harjoittaa enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden ja unionin kesken. Olen sitä mieltä, että Kahdeksan tunnin rajoittava lainsäädäntö, josta nyt keskustellaan, edellyttää asianmukaista täytäntöönpanoa niin, että tätä huomioon tietyt poikkeukset, kuten tietyt syrjäalueet, tieverkostot tai odottamattomat olosuhteet, tai riippumatta siitä, mitkä ovat kuljettajien toiveet koska meidän täytyy oikeastaan vain saattaa täytäntöön nykyinen lainsäädäntö, sen enempää ei tarvittaisi. am George. Seuraavaksi Josh Lyon. Uh, President, uh, Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Liian usein eläinten kuljetuskysymys kaapataan yksinkertaisella argumentilla, jossa sanotaan, että kaikki alle kahdeksan tunnin kuljetukset ovat hyväksi eläimille ja kaikki yli ovat huonoksi. Minä olen pitkään jo har, harjoittanut eläinten kuljetusta ja tämä yksinkertaistettu lausunto on täysin väärä ja sillä ei ole mitään tiede, tieteellisiä todisteita takanaan. Jos sanotaan, jos tarkastellaan e-, esimerkiksi hevosten kuljetusta, niin sanotaan, että tässä ei pitäisi ylittää näitä aikoja, mutta kaikista suurinta stressiä ei tule niinkään kuljetusajoista, vaan lastaus- ja purku hetkistä. Kahdeksan tuntia ei ole mikään tällainen ö, hopeinen aamus, jolla para- parannetaan eläinten hyvinvointia. Oli kyse sitten eläinten kuljetuksesta tai teurastuksesta, niin me säädämme lakeja täällä ja monet jäsenvaltiot jättävät ne täysin huomiotta. Uusi lainsäädäntö ei ole mikään vastaus, vaan olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano on avain eläinten hyvinvoinnin parantamiselle ja meidän täytyy Euroopan parlamentissa keskustella siitä, miten voidaan tässä toimia paremmin. paremmat pienet paikalliset teurastamot. Olen yhtä mieltä tässä eh, edustaja Jeglen kanssa. Olisi hyvä, jos meillä olisi enemmän pieniä paikallisia teurastamoja. Mutta kun meillä tuli nämä eh, dramaattiset DSC-säännöt, niin eh, niiden takia nyt näistä pienistä teurastamoista ei EU-ssa e tule koskaan todellisuutta. Kiitos. Seuraavana Karl Schlitter. Kiitos puhemies 95 Ruotsi tuli jäseneksi ja me olemme kovasti odotelleet lyhyitä kuljetusaikoja, vajanneet alle 8 tunnin kuljetusaikoja, mutta tarvitaan paremmat olosuhteet myös noidenkin tuntien aikana, parempaa täytäntöönpanoa myös direktiivin osalta, eivät ole vastakkain toisiaan, vaan alemmat kuljetusajat helpottavat direktiivin täytäntöönpanoa, eikä se ole mikään tieteellinen raja. Monet eläimet eivät voi hyvin, jos ne ovat hankalassa tilanteessa. Se alkaa jo kuljetuksen ensi minuuttien aikana. Ja miten pitkä kuljetusaika hyväksytään, niin se on yhtä lailla poliittinen kuin eettinen kysymyskin. Ja kuinka paljon kärsimystä hyväksytään, ei se ole mikään tieteellinen kysymys niinkään hormonitasoista tai stressihormoneista. Siksi on hyvä asettaa seur- tiukat ehdot. Sitä paitsi me olemme pitkään jo odotelleet tätä. On hyvä, että komissio on tekemässä ehdotusta vielä tällä kaudella mahdollisimman nopeasti, että kaikki vaikuttavat siihen. Ei pelkästään kuljetusaikaa, sitä voisi liian ahtaastikin olla. Kuka haluaa täällä, neljä lehmän kanssa täälläkin oma kaksosänköä jakaa. Kiitos. Seuraavana Julie Görling. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kollega Wojcikowskia eh, väsymättömästä työstään tällä alalla. Minä keskityn vain yhteen asiaan, nimittäin vuonna 2010 ensimmäinen julkilausuma, joka tässä parlamentissa hyväksyttiin enemmistöllä, ja siinä vaadittiin tältä, tätä parlamenttia pyytämään komissiota tutkimaan hevoskuljetuksia, ter, teurashevosia siis. Erityisesti teurashevosten tilanne äh, on järjestöissä hyvin tie, äh, tiedossa ja komissaarin edeltäjäkin tiesi sen. Tämä on aika tarpeetonta eläinkauppaa hyvin usein yli tuhansien kilometrien kuumissa, tuhansia kilometriä kuumissa autoissa italialaiseen salamitehtaaseen. Ja itse asiassa pyydettiin vähentämään kuljetusautoja ja parantamaan hevosten kuljetusolosuhteita. Niinpä komissaari, ymmärrän, että olette vasta äsken tähän virkaan astuneet, mutta haluan Ähm, vakuuttaa teille, että tieteellinen näyttö on olemassa. Se, mitä ehdotatte kahdeksasta tunnista, on hevosten osalta jo täytäntöön pantu. Se on jo siis olemassa. Toivon, että pidätte tätä prioriteettina. Jos osoitatte, että haluatte kuunnella tätä parlamenttia ja tieteellistä näyttöä, niin ottakaa tämä ensimmäinen askel äh, eläinsuojelun kehittämiseksi kuoljetustenkin osalta. Gustafsson. Herra Gustafsson seuraavaksi Herr talman. Eh, Herra puhemies, komission jäsen, hyvä esittelijä. Ei ole oikeastaan järkevää, että meidän pitäisi jotenkin empatiaa ja myötä tuntea, tuntea näitä muita olioita kohtaan. Miten voidaan sanoa, milloin kukin kärsii, kun eläimille tehdään se, että eläimet joutuvat tunti toisensa perään olemaan protestin pienessä tiloissa kuljetuksen aikana, niin se on mielettöntä. Ne, jotka haluaa, eivät halua eläintää kuljetuksia pidemmäksi kuin kahdeksan tuntia, pitää tehdä kuten Schlüter menkkö, nukkumaan neljän lehmän kanssa tuplasänkyyn. Sellaiset ne olosuhteet ovat kuljetuksissa. Ja yhtä kurjat muidenkin näiden kohdalla. Kukaan ei voi kaikkia tehdä, mutta jotain vähän voidaan saada aikaan. Asetetaan kahdeksan tuntia enimmäismääräksi. määräksi Jopa sekin on pitkä aika. Ainakin meidän pitäisi olla yksimielisiä siitä, että sen pitäisi olla enemmän kuin kahdeksan tuntia tämä kuljetus. Ei, rahat eivät saa mennä eläinten hyvinvoinnin edelle. Herzlichen Dank, Frau. Kiitos, äh, Rova Garcia. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minä vastustan sitä, että otetaan käyttöön uusia eläinten hyvinvointisääntöjä, kun tämä voimassa oleva asetus, siinä on jo säädöksiä, joilla säädellään kuljetusaikoja eri eläinlajien osalta ja ottaen huomioon tieteelliset tutkimukset, joita meillä on käytettävissä. Itse, itse eurooppalainen elintarviketurvallisuusvirasto on sanonut, että ei ole tieteellisiä perusteita sille, että muutettaisiin olemassa olevaa lainsäädäntöä ja että eläinten hyvinvointi tällä hetkellä riippuu ennen kaikkea kuljetusolosuhteista, eli siitä, miten eläimiä kohdellaan ja millä tavalla kuljetus autot ilmastoidaan. Kuljettajilla on jo tietyt parametrit, joita täytyy kunnioittaa, tuuletus, lämpötilat, eläinten juottaminen ja ruokkiminen. Nyky lainsäädäntö eläinten kuljettamisesta on aivan täysin riittävä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi kuljetuksen aikana. Ongelmana on säädösten täytäntöönpano. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että valvontaa parannettaisiin niin, että velvoitettaisiin lainsäädännön noudattamiseen sen sijaan, että vietäisiin eteenpäin tätä keskustelua ja asetettaisiin lisää esteitä tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. Tämähän hyödyttää vain tiettyjä kaupallisia etuja muiden kustannuksella. On totta, että eläimet kärsivät pitkistä kuljetuksista, mutta ei puhuta tässä pelkästään teuraseläimistä, vaan myös muista eläimistä. Kaikilla eläimillä on oikeus arvokkaaseen kohteluun. Uskon, että nyt taloudellisen kriisin aikoina ei ole kaikista paras hetki esittää ehdotuksia, joilla ei ole edes mitään tieteellisiä perusteluita takanaan. Euroopan unioni ei voi sallia tällaisia mielettömyyksiä. Herra Olenczak. Herra Olenczak seuraavaksi. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym poprzeć e, Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tukea tätä aloitetta ja, ja mietintöä. Haluan kiittää myös äh, herra Wojciechowskia äh, kompromissihalukkuudestaan. Hän teki väsymättä työtä sen eteen, että näistä esityksistä tulee äh, elämille hyödyllisiä me mm, kuulimme jo siitä, että 2005 viimeksi uudistettiin näitä sääntöjä ja monet ovat osoittautuneet toimiviksi. Nyt tuntuu siltä, että otetaan, tätä nyt osoittautuu, että silloin aikanaan tehtiin hyvää hyviä päätöksiä nyt sitten tästä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan tässä on nimenomaan eläinten hyvinvoinnista kyse myös taloudellisista olosuhteista sekä yrityksille että tuottajille. Nyt meidän pitäisi mennä vielä askel eteenpäin Nimittäin nyt on kyse siitä, että rajoitetaan eläinkuljetusten kestoa. Tämä on hyvä ja järkevä ajatus ja me sitoudumme siihen, että pyrimme vahvistamaan paikallista, paikallisia teurastamoita ja paikallisia jalostusyrityksiä tai laitoksia Tämä on tärkeää, että toisaalta myös kustannuksia pitää alentaa yhtä lailla. Eläinkuljetukset ovat myös kalliita ja tietenkin silloin liha on kalliimpaa kuluttajalle kuin kalliimpaa kuin mitä sen loppujen lopuksi tulisi olla. On myös oikein nähdä, että tänä päivänä edistyksestä huolimatta että ja ja hän vetoaa komissioon ja, ja jäsenvaltioihin molempia tehostamaan valvontaa. On tärkeää, että menettelyt toimivat ja tämä nyt ei toimi kuljetusten eikä eläinten kuormauksenkaan osalta komission pitäisi nyt sitoutua siihen, että sen sijaan, että muutetaan kaikkia, että pidetään jo entisestä kiinni. Seuraavana Britta Reimers. Ja, herr president, herr... Niin, hyvä, puheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kun puhutaan eläinkuljetuksista, niin silloin ää, tässä syntyy kuvia eläimistä, jotka ovat epämiellyttäviä nähdä. Se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä meillä on kaiken näköisiä asetuksia ja direktiivejä, joita kuitenkaan ei täytäntöönpanna eikä tätä täytäntöönpanon puutetta valvota. Mutta jos laaditaan lainsäädäntöä tieteellisten tietojen perusteella, niin silloin pitäisi ottaa huomioon myös se, että meillä on Euroopassa sellaisia syitä, jotka ovat johtaneet tähän. Meillä on pitkiä kuljetuksia. EPssä e- e on hyväksytty direktiivit näistä kuljetusajoista, koska kuullaan lisääntyvistä kuljetuksista ja eläinten terveyden valvonnasta ja, ja, ja hyvin usein pienet teurastamot ovat joutuneet sulkemaan ovensa, koska ne eivät pysty noudattamaan näitä vaatimuksia. Ja senpä takia meidän pitää paitsi suojata eläimiä ensinnäkin sitä kautta, että nämä direktiivit täytäntöönpannaan kaikissa jäsenvaltioissa ja että sitten noudattamatta jättäminen jää, tulee esille valvonnassa. Se, että tuottajilla ei ole enää vaihtoehtoja pitää kuljettaa eläimet kauemmas, koska lähellä ei enää ole teurastamoja. Ja herra Wojceskin mietintö oli erittäin hyvä ja voimme tukea sitä äänestyksessä. Kiitos. Seuraavana Alan Smith. President, thank you. Puhemies, kiitos en ole mikään poikkeus, kun esitän kiitokseni esittelijä, joka tehnyt erinomaista työtä. Saatu aikaan hyvä kompromissi hyvin tunteita herättävässä aiheessa. Tänäänkin on nähty aika paljon tunteisiin perustuvia puheenvuoroja ikään tosiasioita. Toivottavasti tervetuloa muuten komission jäsen tänne ja hauska tehdä yhteistyötä tämän asiankin tiimoilta. Haluaisin ottaa sille sen esille, että meillä on oma yh- järjestömme, joka pyrkii estämään eläinten kohtuvan julmuutta. Ja tässä on ehkä nyt hyvä miettiä, missä mennään tässä. Ei oikeastaan tarvitakaan lisäsääntöjä, vaan meidän täytyy nyt olemassa olevia täytäntöönpano kunnolla kaikissa sen valtioissa. Ja kun, jos Skotlannissa ei ole mitään näyttöä siitä, että olisi tarvittu uuden lainsäädäntöä. Tiede ei tue näitä rajoituksia kuljetusajoille, kun ajatellaan esimerkiksi stressiä. Minä kuitenkin puuttuisin siihen, mitä totesitte pienistä teurastamoista, totesitte, että ei saa tehdä niitä liian kalliita. Totta kai tilanne vaihtelee vaikka se toiseen, mutta ajatellaanpa Skotlantia. Varsinkin näitä on valtion tukia tai määräyksiä, hygieniamääräyksiä. Niin meillä on hyvää näyttöä siitä, että meillä on paljon vähemmän isoja teurastamoja. Mennään toiseen suuntaan. Toivottavasti tässä päätään, päästään hyvään suuntaan. Kiitos. Danke, Herr Kollege van... Kiitos. Seuraavana Peter van Dalen. Voorzitter, dank aan collega Wojciechowski voor zijn uitstekende... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja toivottaa tervetulleeksi uuden komission jäsenen. Minä tuen ajatusta kahdeksan tunnin kuljetusrajasta. Tämä olisi inhimillisempi toimintatapa myös eläinten kannalta. Mitä tulee ruhojen kuljettamiseen versus elävien eläinten kuljettaminen, niin tämä heijastuu kyllä lihan erilaisessa hinnassakin. Minä en halua maksaa halpaa hintaa lihasta, jos tiedän, että terostettu eläin on kärsinyt. Sitten tarkastuksista. Tietyissä jäsenvaltioissa valvontaan lihan laatua ja sitä, pannaanko tätäntöön eläinten hyvinvointisäännöksiä vai ei. Me emme voi sietää näitä yrittäjiä, jotka vain hyödyntävät eläimiä, jotka ne noudata sääntöjä. Minä olen sitä vastaan, että otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä, jos tämä heikentää entisestään pienten eh, teurastamojen kilpailukykyä. Eh, ja pitkät kuljetuksethan myös eh, synnyttävät lisäpäästöjä. Minusta on tarpeen, että nyt sellaiset eläinsuojelun vaatimukset otetaan käyttöön, jotta jäsenvaltiossa pystytään valvomaan poikkeuksena tähän kahdeksan tunnin äh, enimmäiskuljetukseen, jota äh, tuen on tietenkin eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvä myös Euroopan teollisuuden tai talouden kannalta ja siitä syntyy sitten vähemmän päästöjä ja tämä toisaalta sitten myös edesauttaa ympäristön suojelua. Siis tästä kahdeksasta tunnin, tunnista äh, niin se tarkoittaisi, että EU-hun ei voida tuoda EUn ulkopuolelta eläimiä. Mm. Toisaalta kuitenkin jotkut teurastusolosuhteet ovat EU-ssa paremmat kuin ulkopuol- EUn e ulkopuolella. On tärkeää, että tähän, tähän järjestelmään ei jää aukkoja ja tätä kautta <clears throat> ei voitaisiin kiertää tätä kahdeksan tunnin enimmäiskestoa. Kuitenkin Toivomme, että tätä kautta syntyisi lisää paikallisteurastamoja, jotka myös loisivat työpaikkoja paikallisesti, joka auttaisi maaseutujen taloutta. Senpä takia tuen tätä kahdeksan tunnin rajaa. Seuraavana De Castro Paulo. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. Komission kertomus 2005 asetuksen täytäntöönpanosta liittyen niitä hyvinvointikuljetuksen aikana on osoittanut, että jäsenvaltiot ovat törmänneet ongelmiin vielä yhteisön sääntöjen noudattamisessa, vaikkakin se on kaikkein pisimmälle menevää maailmalla ja eläinten ja Maatalousvaliokunta, jonka puheenjohtaja minäkin olen, on saanut aikaan tasapainoista työtä esityksessä. Osoitetaan, mitkä ovat olleet aukot tietyn yhdenmukaisuudessa Täytäntöpanossa on myös liikaa kirjavuutta jäsenvaltioissa. Se, että kuljetusaika rajoitetaisiin, on tärkeää toki kuljetusten kannalta, mutta ei pidä unohtaa, että tässä on paljon erilaisia eroja ja kuitenkaan kaikki ole yhteensovittelussa pienten teurastojen kanssa paikallisesti. Tätä ei pidä yksinkertaistaa liikaa ajatellen pelkästään kuljetuksen tuntien määrä. On muitakin muuttuja, jotka vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Esimerkiksi se, että ajoneuvon rakenteet ovat asianmukaiset, se, että heitä eläimiä korillaan asianmukaisesti – Kuten Evsan lausunnostakin käy ilmi, kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja kehotan, että äänestätte tämän mietinnön puolesta suurella enemmistöllä, kuten se hyväksyttiin myös maatalousvaliokunnassa. Merci. Ja. Kiitos, Andrea Presidente, Kiitos, puhemies. Monet kansalaiset haluavat rajoittaa eläinten kuljetuksen kahdeksaan tuntiin. Euroopan parlamentti ei voi olla kuulematta tällaista kansalaisten vaatimusta. Jos haluamme suojella eläimiä kuljetuksen aikana, meidän täytyy sanoa, että nyt riittävät nämä kuljetukset, jotka kestävät kokonaisen päivän, ja se johtaa julmuuteen ja kärsimyksiin eläinten kohdalla. Asetus ei takaa kuljetusten aika tarkastuksia tehokkaalla tavalla. Usein eläimiä kuljetetaan hyvin hankalissa olosuhteissa ilman vettä, esimerkiksi riittävää, ilman riittävää ilmastointia tai tilaa. Kehotan, että kollegat äänestäisivät kahdeksan tunnin rajoituksen puolesta, kuten myös tämän vuoden maaliskuun julkilausumassakin vaadittu. Euroopan unionin täytyy olla etunenässä tämän äänestyksen myötä. Näin saamme tilaisuuden asettaa hyvä poliittinen perusta sille, että voidaan luopua tarpeettomalta kärsimykseltä miljoonien eläimien parissa. Kiitos. Herr Sikierski. Seuraavana herra Sikierski, olkaa hyvä. Nie popiera długich transportów zwierząt. Pan poseł Wojciechowski Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin, kukaan ei varmaan pystyisi kestämään ihmisenä näitä pitkiä kuljetusaikoja. Täällä on ehdotettu kahdeksaa tuntia, mutta minä ehdottaisin kuutta tuntia, joka edustaa noin 500 kilometriä. teurastamot laajentavat toimintansa niin, että ne voivat parantaa työn tehokkuutta ja paremmat, taata paremmat hygieniaolosuhteet. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että eläinkuljetuksesta tulee entistä pitempiä. Tärkeimmässä asemassa täytyisi kuitenkin olla kuljetusolosuhteiden. Eläimillä täytyy olla riittävästi tilaa, niiden täytyy saada niin syötävää kuin juotavaakin. Nämä kuljetukset jär, jos ne järjestävät ulkomaiset ostajat, niissä pätevät usein EUn ulkopuoliset säännöt. Ja jos tässä nyt on kuljetussa aikarajoituksia, niin tuottajat eivät yksinkertaisesti pysty myymään tuotteitansa. Kuljetusaikarajoitus. johtaa siihen, että eläimet kärsivät yhä suuremmasta stressistä ja kuljetusten lastausten aikana eläimet kärsivät vammautumisesta ja tämä vaikuttaa myös turvallisuuteen. Olemassa oleva, olevat lainsäädännön osat, ne ovat hyviä kompromisseja kun halutaan varmistaa eläinten maksimaalinen hyvinvointi ja vastata myös taloudellisiin velvoitteisiin, mutta täytyy aina muistaa eläinten kuljetusolosuhteet ja olen täysin yhtä mieltä esittelemme kanssa tästä. Ja olisiko mukaan helpompaa, että nämä eläimet kuljetettaisiin sitten jalan? Herr Kommissar. Kiitos hyvä komissaari, niin haluan olla, minä haluan olla kohtelias, mutta se mitä te sanoitte oli aika arroganttia. Sanoitte, että yli miljoona allekirjoitusta pitkien äh, ajo kuljetusaikoja, kuljetusaikoja vastaan on aika arroganttia väittää, että parlamentissakin enemmistö, joka on allekirjoittanut tämän vetoomuksen kuljetusaikojen osalta, että se ei olisi edes tärkeää tai arroganttia, on sanoa myös, että tämä ei ole mitenkään tieteeseen perustuvaa. Ikään kuin nykyiset säännöt olisivat tieteeseen perustuvia, eihän ne nekään ole. Ehkä kahdeksan tuntia ei ole tämä oikea eh, raja kaikille lajikkeille, mutta nykyiset säännötkään eivät ole tieteellisiä. Euroopan eläinlääkintäyhdistyskin, eläinlääkäriyhdistyskin väittää sitä vastaan. Ja te väitätte meitä tunte, tunneperäisiksi. Ovatko eläinlääkärit sitten tunnepitoisia? Rouva Köstingin seuraavaksi. Kiitos puhemies. Niin me tietenkin haluamme parempaa eläinten tasoa tasoa e EU:ssa. Tällä hetkellä eläinten kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta valitettavasti tätä lähestytään hyvin eri tavalla. Me tarvitsemme parannuksia nopeasti. Lyhyemmät kuljetusajat ovat yksi tänä. Teuraseläimet joutuvat pitkään äh, kuljetettaviksi. Joissakin äh, maissa on jo olemassa kestu, ke, kestorajoituksia. Esimerkiksi naudat, lampaat, niiden osalta joissakin maissa on jopa 24 tonnin kuljetusraja. Aikaisemmin teurastamoja säädeltiin niin, että pienet paikallisteurastamot joutuivat sulkemaan ovensa. Ideaalitapauksessa luonnollisesti eläimet teurastetaan siellä, missä ne on kasvatettu. Pitää ottaa myös huomioon, että jotkut alueet ovat vaikeiden teiden päässä. Vuoristot esimerkiksi, saaristot. Tärkeää kuitenkaan ei ole kuljetuksen kesto, vaan sen laatu, kuljetuskalusto pitää olla sopiva, eläimillä pitää olla riittävästi tilaa ja raitista ilmaa. Minä toivon, että komissio tekee säännöksiä näistä lopuksi, kun puhutaan eläinten suojelusta, niin puhutaan myös kilpailukyvystä ja myös tuottajien ja kuluttajien edusta. Kiitos. Kiitos tästä. Ulrike Rotus. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Yli miljoona eurooppalaista ja minä olemme allekirjoittaneet tämän vetoomuksen. Teuraseläinten kuljetusta pitäisi rajoittaa kahdeksaan tuntiin. Kuitenkin eläinten tila heikkenee vaan kuljetuksen pidentyessä ja sen takia on hyvin tärkeää, että teuraseläimiä tai yleensäkään eläimiä ei saisi kuljettaa liian pitkään. Meidän pitää nyt sitoutua siihen, että kuljetusmatkat ovat mahdollisimman lyhyet ja sillä edellytyksellä mm, eh, eh, että mahdollisimman lähellä teurastettaisiin. Ja jossain tapauksissa kuljetus saattaa ruuhkasta tai muusta syystä pidentyä, ja tällaisia ei saisi tapahtua. Tietenkin reuna-alueilla ja vuoristoissa tilanne on erilainen. Monet pienet paikallis teurastamot ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Meidän olisi pitänyt tämä estää jo aikanaan, vaikka ja, ja, ja itse asiassa niitä olisi pitänyt pystyä auttamaan. Tämä äh, mietinnön äh, vaatimus paikallisteurastamojen uudelleen avaamisesta on erittäin tervetullut. Tällä tavalla me helpottaisimme äh, tilannetta, välttäisimme pitkiä kuljetusaikoja ja myös parantaisimme työllisyystilannetta pienillä paikkakunnilla. Kiitos, Patrao Neves. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää tässä esittelijä ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä ja siitä, että tässä on saatu tasapainoinen lähestymistapa. Yhtäältä kysymys on eläimistä ja niiden hyvinvoinnista ja toisaalta sitten ihmisistä niin, että ne voivat toimia niin, että eläimet eivät kärsi. Toisaalta myös täytyy luoda taloudelliset toimintaedellytykset karjan ja eläinten kasvattajille. Meillä on tasapainoinen lähestymistapa ja tässä on paljon puhuttu tästä kahdeksan tunnin kuljetusaikarajoituksesta. Tämä luo vaikeuksia Portugalissa. Siellä on pitkät kuljetusajat ja siellä velvoitetaan useampiin pysy, pysähdyksiin matkan aikana ja tämä johtaa taas kul, lisäkuluihin. Näin ollen tuotantoa rangaistaan. Tämän lisäksi jotkut kollegat vielä haluavat poistaa tämän kahdeksan tunnin aikarajoituksen ultraperifisiltä alueilta. Tämä on hyväksyttykin tiedoilla tahoilla. Tämä johtaisi siihen, että näillä alueilla ei voi, näitä alueilta ei voisi enää eläviä eläimiä kuljettaa mantereille. Tietysti muut kuin merikuljetustavat ovat täysin mahdottomia tietyille alueille. Tämä asettaa hyvin vakavia uhkia tietyille tahoille eikä tässä voida luoda lainsäädäntöä sellaisten henkilöiden taholta, jotka eivät tunne eurooppalaisia realiteetteja. Kiitos. Seuraavana Alves, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, eläinten suojelu ja hyvinvointi on tämän päivän eurooppalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeä sivilisaatiokysymys. Tässä on kyse siitä, millä tavalla meidän yhteiskuntamme ajattelevat ja toimivat. Meidän täytyy turvata eläinkuljetuksessa hyvät olosuhteet. Kuljetuskaluston täytyy olla sertifioitua ja eri mukana olevat tahot täytyy olla asian koulutettuja, ajatellen tuottajia, eläinlääkärintä tahoja, kuljetusfirmoja ja niin edelleen määriteltyjen säädösten mukaisesti. Kun kaikki nämä olosuhteet on turvattu, täytyy myös olla tieteellistä tieteellisiä perusteluja tässä takana ja täytyy ottaa huomioon myös e, eritoten maantieteelliset e, olosuhteet, e, syrjäseudut ja erityisen syrjäiset alueet, joissa on mahdotonta seurata tätä kahdeksan tunnin sääntöä. Euroopan parlamentti täytyy ponnistella ja jättää nämä ö, hankalasti toimeentulevat alueet tämän mietinnön ulkopuolelle. Kiitos. No niin, nyt sitten catch the eye-menettely. Rouva Mäkinäs aloittaa. Thank you, Mr. Kiitos puhemies, kiitokset esittelijälle ja kaikille varoesittelijöille, jotka ovat tätä vaikeaa, mutta tärkeää mietintöä työstänneet. Haluaisin kiinnittää tämän huomiota kohtaan yksi. Siinä oikeastaan yhteydet on kaikista huolista ja korostaa sitä, että nimenomaan ongelmana on huono täytäntöönpano nykyisen lainsäädännön osalta jäsenvaltioista. Vaikka Kiina on helppo peräkuluttaa uutta lainsäädäntöä, niin pelkäävä pahoin, että jos nykyisiäkään sääntöjä ei noudateta, niin voi vain miettiä, miksi halutaan lisää sääntöjä vanhan päälle, kun nytkin on ongelmia. Kysyisin nyt myös näin kulukuurin aikoina, leikkaavatko jäsenvaltiot tarkastusvaroja eläkuljetusten osalta, koska ei ole varoja siihen panna ja ehkäpä komission pitäisi tähän paneutua. Toiseksi moni kollega puhuu tästä on teurastumien keskittyminen. Rova Jegle ja muut puuttuvat tähän. Pitäisi pyytää, että komissio kertoisi meille, mitä seurauksia tällä teurastumien keskittymisellä on, ei pelkästään eläinten hyvinvoinnille, vaan myös tuottajien väliseen kilpailuun. Minun mielestäni se pitäisi vielä tällä kaudella tehdä niin, että voitaisiin miettiä, miten me olemme puuttuneet tähän vakavaan kysymykseen. Kiitos. Kiitoksia, Rova McGuinness. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Sipat Jeskalle. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä haluaisin pyytää kaikkia tukemaan tätä eläinten kuljetusmietintöä, eritoten mitä tulee kuljetusaikojen rajoittamiseen kahdeksaan tuntiin. Minun mielestäni tässä mietinnössä on kolme tarkistusta, kolme parannusehdotusta, jotka liittyvät kuljetusolosuhteisiin ja valvontatoimien järjestäytymiseen. Herra Wojciechowski käyttää sanaa radikaali. Täällä tässä on kysymys nimenomaan tästä pyynnöstä rajoittaa kuljetusaika kahdeksaan tuntiin. Miksi minä tätä tuen? No Euroopan komissio ö, ei halua antaa mitään lausuntoa tästä aiheesta, vaikkakin on tietoja, todistuksia siitä, todisteita siitä, että meidän täytyy tehdä muutoksia tämän asian suhteen. Toivon, että Euroopan parlamentti todella tukee tätä kuljetusaikarajoitusta. rajoitusta ja toivon, että saamme aikaiseksi kunnollisen vakavan keskustelun tästä aiheesta ja pitkän matkan kuljetuksista eläinten osalta. Now I'll give the floor to... Kiitoksia ja nyt puheenvuoro kollega Howittille. Kiitos puhemies. Snattertonissa on hevosten suojelua edistävä yhdistys. Sen nimessä on, onnittelen tätä mietintöä ja itse asiassa tässä on viitattu eh, tieteelliseen näyttöön, mutta on itse asiassa eh, viitattu väärin. 65 000 eh, hevosta on kuljetettu Euroopassa pitkiä matkoja. 94 prosenttia niistä on vähintään jotenkin vammautuneita ja 90 prosenttia sairaita. Ja komissio, joka haluaa saa, saa, muuttaa lainsäädäntöä, täytäntöönpano on tärkeintä. Kuitenkaan mitkään, täytäntö, mikään, mitkään säännöt eivät riitä, jos mikään täytäntöpano ei ole soveltuvaa, jos säännöt ovat väärät. Jos ajatellaan Euroopan, Euroopan eläinlääkintä- ja elintarviketoimistoa, joka on sanonut, että nämä pitkät matkat ovat eläinviemät. 4500 postikorttia on lähetetty Parosolle, joissa pyydetään häntä toimimaan. Tässä on pitkiä, pitkien matkojen päähän kuljetettu hevosia Italiaan saakka ja pitää antaa hevosille myös mahdollisuus ja haluaisin olla ylpeä siitä, että EU toimii, ja, ja, mutta ehkä jatkossa hevosia ei ole enää niin paljon pelastettavana. Kiitoksia herra Howitt. Kiitoksia kovasti, puhemies. Moni kansalainen on huolissa eläinten kuljetusoloista. Aihe on tunteita nostattava myös, kuten tässä keskustelussa on nähty. Meidän täytyy totta kai kantaa huolta eläinten hyvinvoinnista ja pitäisi keskustella kuljetusolojen parantamisesta, ei niinkään vain aikarajoitusten asettamisesta. Minäkin olen tästä huolestunut, koska nyt olen huomannut, että tässä vain ajetaan takaa EU-tasolla uusia sääntöjä. Nyt on kyse siitä, että eläimet kärsivät joka tapauksessa – Kyse on paikallisteurastamojenkin luomisesta, mikä olisikin erittäin hyvä ajatus kuljetustenkin välttämiseksi. Toivottavasti yhteisessä maatalouspolitiikassa pystytään tämäkin hoitamaan. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Svermano. Najprej čestitam poročevalcu. Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijä. Slovenia on kauttakulkumaa ja tunnen tämän ongelman omasta kokemuksestani. Olen nähnyt eläimiä kuljetettavan huonoissa olosuhteissa. Olen samaa mieltä, että nämä vuoden 2005 asetuksen, asetusta pitää parantaa. Tämä kahdeksan tuntia on hyvä. Valvonnan pitää olla tehokkaampaa ja järjestelmän pitää toimia niin, että se kannustaa eläinten parempaan kohteluun. Tällä tavalla nykyään eläimiä kirjoitetaan tarpeettomasti. Tiedämme kuitenkin myös, että eläinten kärsimys vaikuttaa niiden lihan laatuun. Yli miljardia miljardi eläintä kuljetetaan EU:ssa, se on aivan liikaa. Lähivuosina, viime vuosina tämä määrä on tuplaantunut. Tiedän, että kyseessä on sisämarkkinat ja taloudellinen tuotto ja niin edelleen, mutta olisi vain oikein ja kohtuullista, että kiinnitämme huomiota Euroopan maatalouden monimuotoisuuteen ja paikallisen tuotantoon ja paikalliseen kulutukseen. Kiitokset herra Sver. Seuraavaksi edustaja Konferatti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kuten on todettukin, maatalo, komission kertomus osoittaa, että emme noudata kovin sivistyneellä tavalla näitä sääntöjä tässä aiheessa. On kyse ehkä ihmisistä, mutta elävistä olennoista. Se on tärkeää meidänkin terveytemme kannalta, mutta ajatellen myös niiden oikeuksia. Mielestäni ehkä tarvitaan kolme asiaa nopeastikin. Ensinnäkin me, kuten täällä on todettu, että tarvitaan tiukat rajat kuljetusajalle, eli kahdeksan tuntia. Toiseksi kuljetusolot. Kun ajatellaan, miten eläimiä kuljetetaan paikasta toiseen, niin se ei ole riittävää heidän, niiden kannalta, mutta ei myöskään ajatella niiden kannalta, jotka käyttävät sitten näiden lihaa. Lopuksi tässä on selvä valvontaongelma. Liian usein nämä, näitä sääntöjä kierretään ja siksi valvonta on tärkeää. Ja kun jostain säännöstä on päätetty, niin kyllä sitä pitää myös kunnioittaa. Letzte Rednerin ist Frau Kollegin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 Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluan kiittää äh, tätä, tästä mahdollisuudesta puhua uudelleen. Minusta vähän tuntuu nimittäin, että kun ryhmän nimissä äh, puhuin, niin unohdin kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Nimittäin kun on kyse näinkin tunnepitoisesta aiheesta, niin hänen onnistui tehdä tasapuolinen mietintö, jossa otettiin nimenomaan eläinsuojelu keskeiseen asemaan. Näin muutama päivä ennen joulua on aika vaikea puhua eläinten suojelusta, kun eh, eikä saa unohtaa, että eläimet, eh, eläimet ovat tuntevia olioita ja niillä on oikeus hyvään kohteluun, ja sen takia haluan eh, vedota niihin, jotka jotka haluavat ottaa kotieläimen ja sitten hylkäävät sen, että pitäisiköhän ihmisiäkin kohdella sillä tavalla, niin sitten vasta herättäisiin tähän ongelmaan. Of the commission, I call now. Komission puhuu seuraavaksi komission jäsen Antonio Borg. President. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Minä omassa puheessani tein hyvin selväksi, että minä en ole tyytyväinen nykytilanteeseen. Itse asiassa ilmoitin Euroopan parlamentille niistä toimista, joihin minun mielestäni täytyy ryhtyä – Tämän lisäksi on ryhdytty rikkomusmenettelyihin. 18 kertaa niistä kolme on vielä avointa ja 14 ö, viestiä jäsenvaltioille, joista kaksi on vielä käsittelyssä. Ja sanon, että jopa jos me panemme täytäntöön se, mikä meillä tänä päivänä on, niin jos sekin on jo vaikeaa, miten paljon vaikeampaa on panna täytäntöön uutta lainsäädäntöä? Erittäin selvästi myös omassa puheenvuorossani sanoin sen, että komission raportissa ei esitetä uutta lainsäädäntöä, vaan parempaa nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Mutta minä voin luvata vain sen, mitä minun mielestäni komissio ja minä voimme toteuttaa. Ja minä toin esille sen, mitkä alueet täytäntöönpanon osalta ovat sellaisia, joihin tartutaan. En, ensinnäkin täytäntöönpano ensi vuonna päätöksestä, jolla harmonisoidaan jäsenvaltioiden valvontatoimet. Meillä ei ole edes harmonisointia jäsenvaltioiden valvontatoimien osalta, kun ajatellaan tämän asetuksen 2005 täytäntöönpanoa. Tämän lisäksi Dublinissa ensi vuonna tullaan järjestämään konferenssi tästä nimenomaisesta eläinten hyvinvointikysymyksestä kuljetuksen aikana. Ja 2013 me aloitamme uusien tutkimus- ja tarkastusmatkojen tekemisen jossa jäsenvaltioiden eläinlääkintäviranomaiset voivat toimia oppana. Ja mukana. Näillä matkoilla on neljä asiantuntijaa jäsenvaltioista, kun vieraillaan toisessa jäsenvaltiossa. Me tulemme myös parantamaan eläinten kuljetusten valvontaa hyödyntämällä paremmin navigointijärjestelmiä puhemies, tämän asian osalta on ollut ongelmia, me yritämme ne ratkaista, mutta sitten kun meillä nyt on modernin teknologian hyöty käytössä, se ei ole kallista, meidän täytyy hyö- käyttää sitä paremmin. Me emme käytä sitä, koska tahtoa puuttuu ja koska organisointia puuttuu. Minä tulen pohtimaan oikeudellisen yksikön kanssa, onko tässä nyt tilaa tuoda tämä, ottaa tämä käyttöön pakolliselta pohjalta, velvoittavalta pohjalta. Täytäntöönpanon parantaminen, sen ei pitäisi olla mikään loppu tässä, vaan se on alku jollekin, joka voi olla järkevää ja kunnianhimoista. Koska kaikkihan hajoaa käsiin, jos täytäntöönpano ei toimi asianmukaisella tavalla. Kiitoksia. Ευχαριστώ Kiitoksia hyvä komission jäsen ja nyt käännän katseeni sitten esittelijän puolen. Herra Wojciechowski, kaksi minuuttia. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia täällä puhuneita parlamentin jäseniä. Haluan kiittää näistä kaikista huomioista, myös niitä, jotka ovat tukeneet kantaani mutta kiitän myös kriittisistä äänenpainoista. Haluaisin kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä. Me olemme todellakin pystyneet tekemään hyvää yhteistyötä huolimatta siitä, että tämä oli vaikea mietintö. Sitä paitsi sanoisin, että kun tämän hyväksyn aikana, niin en edes tajunnut, että olin hyväksymässä näinkin hankalaa aihetta. Omassa tekstissäni, mietinnössäni minä esitän erilaista sopuratkaisua. Nimittäin Yhtäältä meillä on ajatus mennä vielä pidemmälle, rajoittaa vielä enemmän kuljetusaikaa, mutta sitten on muita esityksiä, joiden mukaan meidän pitäisi ollenkaan puuttua tähän kysymykseen. Minä uskoisin, että mitä nyt on saatu aikaan, on aivan hyvä, järkevä kompromissi ja minä vetoaisinkin kaikesta sydämestä, että se hyväksyttäisiin myös kun huomenna äänestys toimitetaan. Huomenna siis me toimitamme äänestyksen 12. päivä 12. vuonna 2012 kello 12, eli neljä kertaa 12 toivottavasti on onnekas ennen tätä ajatellen ja niin, että me pääsemme tässä tilanteen kohenemiseen eläinten kuljetuksessa. Kiitokset teille, hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu on päättynyt. Huomenna järjestetään tästä äänestys kello 12.30. Jatkamme eteenpäin esityslistallamme ja seuraavaksi meillä on suullinen kysymys komissiolle. Aiheena on sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tässä on siis kysymys suullisesta kysymyksestä ja viivätyksittä annan nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi kysymyksen esittelijälle. Esittelijälle, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Kiitos, että saamme mahdollisuuden keskustella sovittelun edistymisestä.